Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hatte... Hyvät kollegat, tällä viikolla minulla oli kunnia tavata tohtori Abal Kubasi. Hän on parlamentin puhemies Yhdistyneissä Arabiemiraateissa. Hän on tänään meillä vieraina ja haluaisin erityisesti kiittää arvon kollegaa. Te puhemiehenä islamistisessa maassa olette tuoneet esiin sen, että te äh, tuomitsette jyrkästi terroriiskut Brysselissä ja te äh, laskitte äh, seppeleen tuonne tapahtumapaikalle. Kiitän teitä siitä ja toivotan teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Seuraavaksi työjärjestys, puheenvuoro. Edustaja Weber, olkaa hyvä. beziehe mich auf Artikel niin 186 artikla työjärjestyksestä. Eli muistuttaisin, että toissapäivänä täysistuntosalin edessä täällä Brysselissä oli lyhyt muistohetki terrorismin uhreille, joita juuri muistimme. Eli me muistamme näitä uhreja. Teresa Himmenes teki tämän aloitteen minun omasta ryhmästäni. Ja tämän muistohetken taustalla oli, että saman aikaan Euroopan parlamentissa GUE järjesti tilaisuuden. Ja siellä oli aikaisen entinen etaterroristi kutsuttuna. Eli tuomittu terroristi oli sitten päästetty GUE-ryhmään puhumaan – ja keskustelemaan. Eli kansanpuolue haluaa, että tämä asia tarkistetaan. Eli kun ajatellaan näitä uhreja, niin me katsomme, että tämä on provokointia, jos joku tuomittu terroristi tulee tänne puhumaan ja esittelemään omia kantojaan. Ja haluaisin nyt sanoa, että meillähän aivan lähimenneisyydessä oli terrori-isku oman ovemme edessä. Me emme voi suvaita tällaista. Euroopan parlamentti edustaa demokratiaa ja rauhaa, ja meidän pitää yhdessä torjua terrorismia. Kiitos. Vielen Dank, Herr Kiitos. Äh, Kiitokset edustaja Weber. Kiitokset edustaja Weber. Otan tiedoksi tämän puheenvuoronne. Tämä artiklaasta 86 kohta 2 oli teidän puheenvuoronne perustajana ja minun täytyy se hyväksyä. Mutta samanaikaisesti haluaisin sanoa, hyvät kollegat, että en aio sallia keskustelua tästä ihan yksinkertaisesta syystä, nimittäin se, että se ei kuulu täysistunnolle. Minulla on täysi ymmärtämys ja olen saanut monta kirjettä tästä asiasta, mutta tämän talon yksittäisten jäsenten tai ryhmien oikeus on kutsua tänne yksittäisiä ihmisiä. Sen vuoksi, että se ei kuulu minun vastuulleni eikä minkään muunkaan elimen vastuulle, ellei sitten ole jotain poikkeuksellisia, erittäin vakavia rikosoikeudellisia perusteita jäsenvaltion taholta. Eli siltä osin minulla on kyllä ymmärtämystä teidän tunteillenne, mutta tällaisia yksilöllisiä kutsuja, niihin en voi puuttua. Tässä tehdään poliittisia arvioita, joka kukin ryhmä tai jäsen tekee. Haluavatko he kutsua tämänkaltaisia jäseniä vai ei? Olisin hyvin kiitollinen, jos te voisitte viedä tämän asian sinne, minne se kuuluu, nimittäin puheenjohtajakokoukselle ja tämän talon puhemiehistölle, jotka varmasti voivat käsitellä tätä asiaa. Edustaja Zimmer, annan teille vielä puheenvuoron, koska teidän ryhmäänne tässä käsiteltiin, mutta kellekään muulle en anna enää puheenvuoroa sen vuoksi, että me emme aio keskustella tästä. No, täällä toimii. Kiitos puhemies. En aio nyt aloittaa mitään keskustelua tästä, se vain selvittää kaksi asiaa. Ensinnäkin, me kaikki yhdessä haluamme taistaa terrorismia vastaan. Piste. Toiseksi, Täytyy kuitenkin olla mahdollista, että ihmiset, jotka ovat päättäneet mennä mukaan rauhanprosessiin, haluavat rauhanprosessissa olla mukana, että he pääsevät mukaan parla parlamentissa demokraattiseen keskusteluun mukaan. Kyllä tämä pitää olla mahdollista. Frau, kollega Jiménez. Kollegin Jiménez. Äh, hyvä kollega Jiménez. Meillä on ymmärtämystä teidän tilanteellenne ja myös sille, että hermostuitte mutta siitä huolimatta, hyvät naiset ja herrat, tämä asia käsitellään äh, sille kuuluvassa elimessä, enkä hyväksy muita puheenvuoroja. 14.4. Äh, täysistunnon pöytäkirjat ovat saatavilla. Onko niin huomautettavaa? Onko huomautettavaa pöytäkirjasta 14.4. täysistunto? Eli ei ole. Pöytäkirja